katsotaan, että nämä nimitykset on hyväksytty. Oikeusasioiden äh, valiokunta on valmistellut seuraavat äh, lausunnot. Asetus 596-2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston tiettyjen äh, asiakirjojen sopeuttaminen, jossa on kysymys valvonnasta ja sen neljännestä osasta. Nyt tulee pitkä luettelo numeroita komission ja neuvoston asiakirjoja. En lue teille näitä numeroita, te voitte itse käydä katsomassa Seance en Directistä ja sillä tavalla säästätte meiltä kaikilta paljon kallisarvoista aikaa. Sitten lopulliseen esityslistaan.